kollegat, seuraava esityslistan kohta on suullinen kysymys komission ihmisoikeudet EUn ja Vietnamin välisissä kauppaneuvotteluissa, kansainvälisen kaupan valiokunta. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kysymyksen esittäjä edustaja Lange, viisi minuuttia. Kiitos rouva puhemies komission jäsen. Toinen joulukuuta Vietnamin pääministeri tulee Brysseliin allekirjoittamaan kauppasopimukseen. Ja tämä on mielestäni erittäin hyvä sopimus, sopimus jonka Vietnam ja EU ovat neuvotelleet. Se on selkeä ja se johtaa asymmetriseen tullien leikkaamiseen. On sovittu standardeista 168 Vietnam on hyväksynyt. Tässäpä aikamoinen ää, esimerkki muille kumppaneille. Sitten on sovittu julkisista hankinnoista ja kaiken kaikkiaan luodaan nyt ja on luotu yhtäläiset toimintaedellytykset. Eli kyllä tämä on huomionarvoinen sopimus. Ja sopimuksessa myös viitataan YK peruskirjan vuodelta 45 sekä ihmisoikeusjulistukseen vuodelta 1948. Eli kauppasopimuksessa viitataan selkeästi näin ollen myös ihmisoikeuksiin ja niiden toteutumisen varmistamiseen. Siksi ei ole kahta kysymystäkään siitä, että kumppanuus- ja yhteistyösopimus vuodelta 2012 yhdessä kauppasopimuksen kanssa luovat juridisesti täysin pitävän kokonaisuuden ja näin ollen kumppanuus- ja yhteistyö sopimuksen ihmisoikeuslausekkeet ovat olennaisia myös kauppasopimuksessa. Ja parhaat kollegat, varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että ihmisoikeudet ja kauppa liittyvät toisiinsa. En voi kuvitellakaan sellaisia kauppasuhteita, joissa toinen osapuoli ei ihmisoikeuksia kunnioittaisi. Muuten TPP-sopimus, jonka Vietnam on myös allekirjoittanut, on selkeää edistystä ihmisoikeus alalla ja se ihmisoikeudet sekä markkinoiden avaamisen yhdistää toisiinsa. Mm, tässä luodaan tällainen automatismi. Eli ihmisoikeudet kuuluvat kauppaan. Ja jos nyt tarkastellaan Vietnamia, niin me kaikki tiedämme, että Vietnam on hyvin dynaaminen, kehittyvä maa ja sillä on merkittäviä haasteita edessään ja kyllä myös ihmisoikeuskysymyksistä on keskusteltava muun muassa ilmaisuvapaus ja mielipidevapaus. Ja välineenä luonnollisesti kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen lauseke yhdessä kauppasopimuksen kanssa vahvistavat juuri tätä ihmisoikeusvuoropuhelua. Tässä nyt on kuitenkin tärkeä kysymys siitä, että miten tätä ihmisoikeusvuoropuhelua voidaan vahvistaa niin, että siitä ehkä tulee vielä vaikuttavampi väline. Ehkäpä viisi kohtaa, joissa parannusta vielä tarvittaisiin. Ensinnäkin tavoitteiden määrittely ihmisoikeusvuoropuhelussa. Tarvitaanko ehkä tällaisia konkreettisia pyrkimyksiä, jotka tulee todella toteuttaa. Sitten nämä kansalaisyhteiskunnan ottaminen toiseksi. Kansalaisyhteiskunta mukana tässä vuoropuhelussa meillä on Civil Society Forum, foorumi muun muassa. Ja kauppasopimuksen äh, äh, pohjalta äh, saattaa syntyä myös riippumattomia ammattijärjestöjä esimerkiksi ja ehkäpä voidaan antaa ihan materiaalistakin tukea kansalaisyhteiskunnalle sen sitä tarvittaessa. Sitten kolmanneksi EUn toimien johdonmukaisuus, kun ajatellaan komissiota, ulkosuhdehallintoa yhtäällä, mutta myös neuvottelujen ja keskustelujen eri tasoja toisaalla niin, että Euroopan unionin politiikka olisi aina johdonmukaista. Neljänneksi sitten ihmisoikeusvuoropuhelun arviointi. Voitaisiinko ehkä ottaa käyttöön, parempia indikaattoreita? Ja viidenneksi sitten nämä avoimuus. Avoimuus on meille äärimmäisen tärkeä asia. Haluamme avoimuutta myös ihmisoikeusvuoropuhelussa. Joten joitain kysymyksiä, ehkä vielä siitä, miten tätä ihmisoikeusvuoropuhelua voitaisiin entisestään vahvistaa tässä paitsi Vietnamin kohdalla, niin koko kauppastrategiaa ajatellen myös tulevien kumppanien kohdalla. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Lange. Ja nyt komission edustaja Malmström, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Um, Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Komissio tavoitteena on viedä eteenpäin ihmisoikeuksia kaikissa sopimuksissa kolmansien osapuolten kanssa, mukaan lukien Vietnamin, josta keskustelemme tänä iltana. Tässä tavoitteena meillä on myös tässä, tämän vuoksi järjestimme sidosryhmäkokouksen toukokuussa tänä vuonna ja sen jälkeen jokaiset asiakirjat korostavat sitä, millä tavalla voidaan parantaa ihmisoikeuskysymyksiä ja se korostaa myös meidän sitoumustamme avoimuuteen ja säännönmukaisiin sitoumuksiin kansalaisyhteiskunnan kanssa. Voin vahvistaa sen, että ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset on otettu käsittelyyn EU-Vietnam vapakauppasopimusneuvotteluiden puitteissa. Tavoitteena on sisällyttää ihmisoikeuskunnioitus sopimukseen ja viedä näitä, maksimoida niin sen myönteisiä vaikutuksia ja minimoida haitallisia. osaa vahvistaa EUn ja Vietnamin sitoumuksen perusihmisoikeusinstrumentteihin ja sitoumuksiin. Lisäksi meillä on toimielimellinen ja juridinen yhteys vapakauppasopimuksen ja kumppanuussopimuksen välillä. Tuo yhteys varmistaa sen, että ihmisoikeuskysymykset pohja, luovat pohjan myös vapakauppasopimukselle. Se mahdollistaa sen, että voimme ryhtyä menettelyihin siinä tapauksessa, että ihmisoikeusrikkomuksia esiintyy. Vapakauppasopimus sisältää myös säännöksiä, joiden avulla taataan avoimuus ja päätöksenteon kaiken kattavuus niin, että vahvistetaan samalla ihmisoikeustilannetta, demokratiaa ja Vietnamin oikeusvaltioperiaatetta. Työoikeuksissa meillä on erittäin kunnianhimoinen kappale, joka ei sisällä pelkästään kaikkien perustyöoikeuden standardien noudattamista ja ILO-sopimuksen noudattamista, vaan se sisältää myös kohtia, joissa puhutaan yrityksen yhteiskunnallisesta vastuusta ja oikeudenmukaisista kauppasopimuksista. Ihmisoikeustilanteen valvonta viettämissä on myös tietysti erittäin tärkeää. Näin tehdään ennen kaikkea eri toiminnan kautta mukaan lukien ihmiskauppavuoropuhelu. Meillä on jälleen kokous muutaman viikon kuluttua tästä asiasta. Ja lisäksi meillä on tähän nimenomainen väline, joka on ihmisoikeus, Euroopan unionin ihmisoikeus- ja demokratian väline. Näiden sitoumusten seuraamista seurataan sekä Vietnamissa sen omien instituution avulla, mukaan lukien myös EUn kansalaisjärjestön dialogi, joka arvioi tilannetta etukäteen ja jälkikäteen. Uskon voimakkaasti, ja edustaja Langenkin totesi samaa, että kaupan vapauttaminen ja ihmisoikeudet voivat edetä käsi kädessä. Uusi kauppatiedote ja investointitiedote, jonka komissio julkaisi pari viikkoa sitten, tekee selväksi sen, että jo kauppapolitiikan tulee koskea kaikkia kansalaisia, kuluttajia, työntekijöitä, yrittäjiä, ja pk-yrityksiä, kuten myöskin kaikkein köyhimpiä kehitysmaissa. Sen täytyy tuoda kasvua, innovointeja, työpaikkoja ja sen täytyy olla vastuullista. Se merkitsee sitä, että EU-kauppapolitiikan täytyy puoltaa eurooppalaisia arvoja. Sen täytyy olla tehokasta, sen täytyy taata taloudellisia mahdollisuuksia kaikille ja sen täytyy myös olla avointa julkiselle valvonnalle. Siitä syystä ihmisoikeudet ovat erittäin tärkeä osa tätä kauppastrategiaa. Komissio haluaa varmistaa sen, että kauppapolitiikka on mukana viemässä eteenpäin ihmisoikeuskysymyksiä EU:ssa ja kolmansissa maissa muiden politiikan alojen ja ulkopolitiikan yhteistyön kanssa. Oikean tasapainon löytäminen ja ehdollisuus on tärkeää. Komissio on vakuuttunut siitä, että sitoumuspolitiikka on paljon tehokkaampaa kuin sellainen politiikka, joka pelkästään pohjautuu ehdollisuuteen sitoumukset mahdollistavat sen, että voimme luoda oikeita vuoropuhelukanavia ja pitää ne avoimina useiden eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena me on hyödyntää näitä kanavia mahdollisimman paljon, jotta voimme viedä eteenpäin kehitystä Vietnamissa. Kiitoksia kovasti tästä teidän työpanoksestanne. Voimme varmistautua siitä, että voitte olla vakuuttuneita siitä, että tarjoamme teille tietoa E, tulevaisuudessakin, kunhan nämä sopimukset on viety päätökseen. Kiitokset komission edustaja ja nyt visas kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Kolme vuotta sen jälkeen, kun on allekirjoitettu yleinen yhteistyö ja assosiaatiosopimus 2012 EU ja Vietnamin välillä viime elokuussa päästiin yksimielisyyteen vapakauppasopimuksesta tällaisen itse asiassa kommunistisen maan kanssa. Euroopan unionin kannalta tämä on tällaisesti hyvin tärkeää, sillä oletetaan, että näin voidaan helpottaa markkinoille pääsyä, markkinoille, jossa on odotettu BKTn kasvu 2015 6 prosenttia. Näin saadaan myös uusia investointimahdollisuuksia vapaa kauppasopimus liittyy yleisesti assosiaatiosopimukseen, niissä on mukana ihmisoikeuslausekkeita ja se takaa sen, että ne ovat aina EUn ja Vietnamin suhteiden taustalla. 25 vuotta on kulunut siitä, kun diplomaattiset suhteet solmittiin ja tänä aikana on voitu havaita, että ihmisoikeudet ovat Vietnamissa jatkuvasti kehittyneet. On totta, että puutteita on vielä, erityisesti se, että kuoleman rangaistus on vielä käytössä ja kansalaisyhteiskunnan ja aktivistien eh, kimppun käydään ja uskonnon vapaus on rajoitettua. Meidän on pyrittävä pääsemään näistä toimintatavoista eroon, mutta ei saa unohtaa, että Vietnam on menossa oikeaan suuntaan. Se on tällä hetkellä YK on ihmisoikeusneuvoston jäsen ja se on myös ratifioinut kidutuksen kieltävän yleissopimuksen ja yleissopimuksen, joka koskee vammaisten oikeuksia, on tarkasteltava ihmisoikeuksia Vietnamissa jatkossakin, mutta ei saa unohtaa, että niin kutsuttu asiainen paras ystävämme on todella lupaava ystävä asiassa. Kiitos. Thank Sitten puolitoista minuuttia. Edustaja Moska, olkaa hyvä. Kiitos puhemies komission jäsen. EUn ja Vietnamin välinen kauppasopimus, joka allekirjoitetaan toinen joulukuuta, on monestakin syystä tärkeä kauppasopimus. Neuvottelut ovat tärkeät paitsi kaupankäynnille näiden kahden välillä, myös ylipäätään ASEANin ja EUn välisille suhteille ja EUn kauppapolitiikalle. Kyseessä on strateginen sopimus, mutta niin kuin täällä jo onkin todettu, sisältö ja laatu ovat äärimmäisen tärkeitä. Tämä voi nimittäin olla mallina tuleville sopimuksille. Ja tästä syystä meidän tulee tarkastella sopimusta erittäin tarkasti. Kestävän kehityksen luku muun muassa tulee yhä tärkeämmäksi, äh, kun ajatellaan EUn kauppastrategiaa. Ja tästä syystä Meillä, me halusimme tämän kysymyksen komissiolle esittää, jotta voimme saada lisää tarkempaa, yksityiskohtaisempaa tietoa asiasta. On olennaisen tärkeää, että myös ihmisoikeuksien kunnioittamista todella valvotaan hyvin tarkasti kaikissa niissä maissa, joiden kanssa meillä näitä sopimuksia on ja näitä sopimuksia solmimme. Lisäksi haluamme, että kansalaisyhteiskunta otetaan entistä vahvemmin mukaan sopimuksia tehtäessä. Haluamme, että neuvottelukumppaniemme tilanne paranee. Mielestämme sopimuksia ei voi solmia, jos näitä asioita ei oteta huomioon. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Strabatti, yksi minuutti. Äh, Vietnam on dynaaminen nuori maa. Äh, siellä on äh, hyvin mukavia kansalaisia ja se on maa, joka ei odota työpaikkoja, vaan luo työpaikkoja. Näin olen todennut. Kommunistinen puolue, kommunistinen hallitus, joka ei kuitenkaan halua sosialismia, vaan haluaa parantaa kansalaisten hyvinvointia valtion interventioiden kautta. Ihmiset voivat puhua vapaasti ja käydä vapaasti kauppaa, kunhan eivät häiritse ylempiä kerroksia. Ja tässä nyt ihmisoikeudet tulevat esiin. Mielestäni ihmisoikeuksia ei tule käsitellä normatiivisesti, pikemminkin analyyttisesti. Kun ajatellaan globaalistuvaa maailmaa, ja jos halutaan luoda jotain hyvää, niin ihmisten täytyy voida pohtia asioita. Ja ihmiset voivat ajatella ja pohtia asioita vain, jos heillä on ihmisoikeudet. Ja vietnamilaiselle täytyy tehdä selväksi, että on heidän oman etunsa mukaista, että he kunnioittavat ihmisoikeuksia. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Saake, kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies, ja komissari. Liberaaliryhmä kannattaa sitä, että tällainen ensimmäinen kaltaista sopimus saadaan aikaiseksi EUn ja kehitysmaan Vietnamin välillä. Meidän mielestämme se on hyvä sopimus. Kauppa osana laajempaa EUn ulkopolitiikkaohjelmaa on yksi konkreettisimmista välimeistä ja sellainen, jossa Euroopan parlamentilla on johtava ja tärkeä rooli. Meidän tulisi pohtia myös kehityspolitiikkaa. Lisäksi saamme nähdä, että kansalaiset ovat yhä enemmän mukana tässä keskustelussa, mikä on hyvä asia. Euroopan kansalaiset puhuvat selvästi. He haluavat nähdä, että ihmisoikeudet ovat uudistuspolitiikan etunenässä. Minusta ihmisoikeudet ovat avainasemassa ja EUlla on sekä mahdollisuus että vastuu viedä niitä eteenpäin ja varmistaa se, että niitä kunnioitetaan kautta maailman. Kaupan täytyy olla tärkeä vaikutin, mutta yksin se ei voi olla se ratkaisu, jonka avulla kaikki kärsimys lopetetaan. Joskus kun kuuntelee julkista keskustelua, niin ihmisillä on, ovat odotukset kovin korkealla tässä suhteessa. Realistisesti kuitenkin täytyy tehdä kaikki voitavamme ja näin, että tämä kunnianhimo heijastuu ja tämä tavoite heijastuu selkeästi Euroopan unionin uudessa kauppa kaikille ohjelmassa lisäksi, että se vie eteenpäin taloudellista hyvinvointia ja edesauttaa sitä, että poistetaan köyhyyttä Vietnamista. Haluaisin myös tietää, mitkä nämä lyhyen aikavälin toimenpiteet ovat. Millä tavalla ihmisoikeuskysymyksiin puututaan komission puolelta kauppakysymyksissä ja millä tavalla tämä valvonta toimii sen jälkeen, kun sopimus tulee voimaan? Paljon täytyy tehdä Vietnamissa. Vapaa, ilmaisunvapaus, kokoontumisvapaus, kaikki ovat valvottuja, kidutukset ja hakkaamiset ovat arkipäivää ja vähemmistöt, lehtimiehet ja muut joutuvat kärsimään tilanteesta. Jälleen kerran nämä monet haasteet ovat sellaisia, että niitä ei voi ratkaista pelkästään kaupankäynnin avulla. Meidän täytyy työstää myös ihmisoikeusvuoropuhelua ja näyttää johtajuutta tässä suhteessa. Odotan, että voimme jatkaa tätä keskustelua ja nähdä, minkälainen vaikutus sillä on ihmisoikeuksiin Vietnamiin ja yritämme pureutua, yritämme pureutua siihen myös monin muin tavoin. Kiitoksia sitten puolitoista minuuttia. Edustaja Sanchez, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Komissio on päässyt periaatteeseen sopimukseen vapakauppasopimuksesta Vietnamin kanssa. Tämä on yllättävää. Täällä ei ole huomioitu ollenkaan sitä, mitä parlamentti on suosittanut tai mitä Euroopan oikeusasiamies on suositellut. Tässä ei ole tehty, tehty vaikutustutkimusta liittyen ihmisoikeuksiin, niin kuin YK linjaa ja me olemme sitä pyytäneet myös oikeusasiamies on tärkeää huomioida kestävä kehitys, mutta ei se näin sanoja ei kuitenkaan kunnon puitteita niiden toteutumiselle, mikä takaa sen, että osapuolet todellakin täyttävät nämä sitoumuksensa. Ei yhtään mikään. Pitää huomioida myös se, miten tämä mahdollinen sopimus vaikuttaa eri sukupuolin nyt on varmistettava, että sukupuolten tasa-arvo ei kärsi tällä. On huomioitava myös yritysten vastuu ihmisoikeuksiin liittyen ja ympäristön hyvinvointiin. Emme voi aina vain edistää suuryrityksiä ja olla huomatta ihmisiä ja planeettaa. Vietnamin kanssa tehty sopimus, se on taas uusi epäonnistuminen, jolla on dramaattisia seurauksia ihmisille, niin kuin aina. Kiitoksia edustaja Keller, yksi minuutti. Kiitos. Ihmisoikeuksien suojeleminen on EUn toiminnan EU-hankkeen ytimessä ja sen pitäisi olla myös EUn kauppapolitiikan ytimessä. Eipäs kyllä Vietnamin ihmisoikeustilanne ole ollenkaan hyvä. Esimerkiksi lehdistön vapauden suhteen Vietnam on ihan häntä päässä. Samoin poliittisten puolueen AY-liikkeen toiminta on hyvin vaikeaa. Nyt komissiolla on uusi kauppastrategia, joka nostaa ihmisoikeudet esiin, mutta kun kyse on myös ihan konkreettisesta täytäntöönpanosta sitten kauppapolitiikassamme. Ja mielestäni Vietnamin kohdalla kyllä tässä parantamisen varaa vielä on. Esimerkiksi kauppasopimuksen vaikutusarviota vaikutusta ihmisoikeuksiin ei ole toteutettu ja siksi me vihreät kyllä laitamme tähän ison kysymysmerkin, erityisesti kun puhutaan myös investointisuojasta. tässä sopimuksessa ei kaikkia ihmisoikeuslausekkeita ole. Meidän täytyy todella katsoa, että mit, miten ihmisoikeuksia Vietnamissa kauppasopimuksen kautta voidaan parantaa. Tässä on vain tyhjiä sanoja, mutta kun nyt näiden sanojen jälkeen tarvittaisiin tekojakin. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten Begin, yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Vietnamissa ihmisoikeustilanne on todella kauhistuttava. Siellä on yksi ainoa puolue, joka vie ihmisiltä eh, oikeudet, yksilöoikeudet ja yle, yhteiset oikeudet, kokoontumisoikeus ja muu. Siellä on eh, pakko työtä, kun tuotetaan vientituotteita. Ja mitä Eurooppa sitten tekee? No, annetaan palkkioksi vapakaupasopimusta voitaisiin käyttää painostusvälineillä, jotta saataisiin aikaiseksi todellisia uudistuksia ihmisoikeuksien alalla. Mutta taas kerran diktaattoreiden kanssa tehdään sopimuksia ja tässä käytetään vaihtovälineenä Euroopan maataloutta. 80 000 Vietnam, tonnia vietnamilaista riisiä tuodaan tänne ilman tulleja. Jatkossa näin tapahtui jo Kampotsasta käsin. Minä en usko tällaiseen sopimukseen. Kiitos. Fjellner. Kiitoksia sitten Fjellner puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies ja komission jäsen. Sopimus valmistui, EUn Vietnamin välinen sopimus elokuussa kolmen vuoden neuvottelujen jälkeen. Tämä on tärkeä sopimus, koska Vietnam on Aasiassa EUn toiseksi suurin kauppakumppani Kiinan jälkeen. Tämä on hyvä sopimus. Minä olen täysin vakuuttunut siitä, että kauppa on paras tapa päästä köyhyydestä. Näin Ruotsi ja muut EU-maatkin ovat köyhyydestä nousseet. Me, meidän tulee tukea muita maailman maita avaamalla markkinamme. Mutta aina kun puhutaan köyhyyden torjunnasta vapaakaupan kautta, niin vastustajat sanovat, että se on aivan päinvastoin, että kauppaa uhkaa ihmisiä, heidän työpaikkojaan, maaseutua, maataloutta ja niin edelleen. Mutta tämä ei ole totta ja vietnamilaiset itse haluavat tämän sopimuksen ja rehellisesti sanottuna pidän aika surullisena, kun täällä jotkut väittävät, että tietävät asian paremmin kuin vietnamilaiset itse, mikä on hyväksi vietnamilaisille ja mikä ei. Me tarvitsemme tiukkoja, sitovia ihmisoikeus-, ympäristö- sekä työntekijöiden oikeuksia koskevia määräyksiä. Ainahan löydetään erilaisia syitä protektionismiin ja aina halutaan estää vapaa kauppa ja rajojen avautuminen. Tämä on hyvä esimerkki, kun Aung San Suu Kyi vetosi meihin, että kauppa avattaisiin Burman kanssa. Me vastust, tai täällä tietyt vastustivat ja ovat vastustaneet aina muutenkin. Ja nyt vastustavat Vietnamin kohdalla, kun luulevat tietävänsä paremmin asiat kuin itse vietnamilaiset tietävät. Nämä näitä uuden ajan imperialisteja ovat. Kiitoksia sitten Martin puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Olen aivan samaa mieltä siinä, että tässä on kyseessä hyvä sopimus taloudellisesti katsoen Euroopan unionille ja Vietnamille ja meidän tulisi saada aikaiseksi kasvua molemmilla alueilla. Ihmisoikeustilanne Vietnamissa, onko se täydellinen? No ei, ei todellakaan. Auttaako tämä vapakauppasopimus sitä vai estääkö se sitä? Se on ehkä vielä tärkeämpi kysymys. Minä olen komission kanssa samaa mieltä tässä, että rakentava yhteistyö on tapa viedä eteenpäin ihmisoikeustilannetta Vietnamissa. Tämän vapakauppasopimuksen myötä meillä on mahdollisuus saada aikaiseksi hyvin vahva jatkuva ihmisoikeusvuoropuhelu vietnamilaisten kanssa. Toivottavasti myös saamme nähdä, miten luodaan erittäin vahva kotimainen neuvonantoryhmä. Meidän täytyy sitä rahoittaa. Meillä on mukana siinä kansalaisyhteiskunta ja näin saamme säännöllisiä kertomuksia sieltä, varsinkin työtilanteesta ja voimme varmistautua siitä, että ILO on yleissopimuksia täytäntöönpannaan ja että ammattiyhdistysliikkeet voivat toimia ja että työ ilmapiiri työpaikalla on hyvä. Mutta jos me emme tätä saa aikaiseksi, jos meillä ei ole vapaakauppasopimuksesta, meillä ei ole myöskään mitään pohjaa puhua sen kanssa. Toistan siitä syystä, tämä on hyvä taloudelle, mutta mahdollisesti myös hyvä ihmisoikeustilanteelle Vietnamissa. Thank you. And now for one minute, Mrs. Girling. Kiitos ja yksi minuutti, edustaja Girling. Thank you, madam. Kiitos puhemies. Ihmisoikeus kunnioitus kehittyy. Ei se synny siitä, että ratifioidaan kansainväliset sopimukset tai pommitetaan vaatimuksilla ulkopuolelta. Ihmisoikeudet kehittyvät ja kun kauppaa ylläpidetään, niin tämä helpottaa tuota kehitystä. Asian on EUn kolmeksi suurin kauppakumppani ja Vietnam siellä on yhä tärkeämpi. Sen talous kehittyy nopeasti. Minusta tämä sopimus on hyvä. Se varmasti saa ihmiset pois köyhyydestä Vietnamissa ja ihmiset voivat näin parantaa omia poliittisia ihmisoikeuksiaan omassa maassaan aikanaan. Tietysti kun katson ihmisoikeustilanteita, niin joskus tilanne on kauhea, mutta se, että uhataan vetäytymisellä pois, ei ole ratkaisu. Meidän pitää käydä rakentavaa vuoropuhelua, jatkettava sitä, annettava hallinnointiapua ja varmistettava, että sopimus todellakin eh, toteutuu. Kiitos. Otatteko vastaan sinisen kolmen kysymyksen edustaja Frunsulikalta? Sopiiko? Kyllä, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puhemies. Itse asiassa haluaisin kysyä kollega Gürlingiltä sitä, että mitäpä jos tällainen voimakas ehdollisuus ja voimakas sidonnaisuus sisällytettäisiin Euroopan unionin strategiaan kaikkien kehitysmaiden kanssa, mukaan lukien Vietnam? Kiitos. 30 sekuntia. Edustaja Görling, voitte vastata. Valitettavasti en ihan tarkkaan ymmärtänyt kysymyksen alkua, oli minun vähän vaikea vastata. Okay, do you want to try again? Haluatteko sitä kysymyksen uudelleen? Let me try again. The, the question was... Kysymys oli sekä sitoumuksen että vahvan ehdollistamiseen liittyvä poi, politiikka pitäisi sisällyttää eri kehitysmaiden kanssa tehtävän politiikka mukaan lukien viettämin. I still don't understand that English. Anteeksi puhemies, minä en tuota englantia vieläkään ymmärrä. The session perhaps and, and try and read. Ehkä voitte keskustella istunnon jälkeen ja näin päästä yksi y- yhteisymmärrykseen. Ja sitten kaksi minuuttia edustaja Lohbiller. Hyvät kollegat, kun kävin Hanoissa tässä kuussa, olen saanut nähdä, miten talous on voimakkaassa kasvussa ja miten on saatu aikaiseksi huomattavia tuloksia, kun pyritään moniin vuosituhanten kehitystavoitteisiin. Mutta olen nähnyt myöskin, miten työmarkkinajärjestöjä puuttuu ja miten monia ihmisoikeusaktivisteja pidätetään. Ja maailman lehdistönvapausindeksissä maa on siellä 175 180 maasta vapakauppasopimukset eivät automaattisesti johda yhteiskuntaan, jossa ei ole epätasa-arvoisuutta, jossa ei ole ihmisoikeusrikkomuksia, jossa on voimakkaat työoikeudet. Siitä syystä olen kovasti kannattanut sitä, että komissio vuonna 2012 sitoutui siihen, että järjestelmällisesti pyrki viemään eteenpäin vaikutusarviointeja vapakauppasopimuksissa, jotka löytyvät myös ihmisoikeussopimuksista huhtikuussa 2014 tämä parlamentti kehotti komissiota viemään mahdollisimman nopeasti eteenpäin ihmisoikeusarvioita. Huolimatta useista moitteista ja muistutuksista ja oikeusasiamiehen kommenteista, että näin ei tehdä, komissio siitä huolimatta ei seurannut tätä suositusta. Pääsyynä on ollut ajanpuute ja se, että komissio ei halua viivästyttää vapakauppasopimuksen täytäntöönpanoa. Komissio kuitenkin sitoutui sisällyttämään eh, ihmisoikeusarvion jär- seuraavaan jälkikäteisarviointiin. Tämä koskee myös niitä haitallisia vaikutuksia, joita vapauskauppasopimuksella voi olla, ja siinä on vaadittu myös etukäteis- ja jälkikäteisarviointeja ihmisoikeuksien toteutumisesta. En usko, että vapakauppasopimuksen mikä hyvänsä kestävyyskriteerien määrittely on riittävää. Komission pitäisi ehdottomasti tehdä erittäin huolellinen läpikotainen ihmisoikeusvaikutusarviointi. Kiitoksia edustaja Korao. Yksi minuutti. Presidente, eh, buon pomeriggio. Kiitos puhemies. Kiitos eh, komission jäsen. Minä olen tässä nyt kuunnellut näitä edeltäviä puhujia ja minä en kyllä ole yhtä mieltä näiden tai tämän Vietnamin kanssa tehtävän vapaakauppasopimuksen onnea tuovasta vaikutuksesta. Eli kun täällä puhutaan uusliberalismista, niin äh, unohdetaan kyllä ihmisoikeudet, äh, jotka ovat kuitenkin äärimmäisen painava asia. saattaa 65 poliittista vankia, ei toimivaa vapaata AY-liikettä, ei kokoontumisvapautta, ei kansalaisjärjestöjä. Eli kyllä nämä ovat tapoja tukahduttaa ihmisoikeudet ja ei tällainen sopimus ihmisoikeuksia edistä. Erehdymme, jos kuvittelemme, että näin on. Mehän teimme jo äh, kumppanuussopimuksen ja sen solmimisen jälkeen ihmisoikeustilanne on heikentynyt. Eli ei tämä ole hyödyksi. Kiitokset. Ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, niin Marjaksella on työjärjestyspuheenvuoro. Kiitos puhemies Todellakin. Minä haluaisin nyt vain ottaa erään vakavan seikan esille täällä täysistunnossa. Ja tämä nyt toinen kerta, kun asian mainitsin. Meillä on täysistunto, jotta voimme käydä keskustelua tällä viikolla Strasbourgin työ on nimenomaan täysistuntokokousta varten. Ei meillä ole samaan aikaan valiokuntien kokouksia ja siellä äänestyksiä. Juuri tällä hetkellä kello 19 meidän pitäisi olla Peti ja Limpien valiokunnassa järjestämässä tärkeästä Frontex-asiasta. Ja minä valitan tästä, koska minä haluan olla paikalla myös keskustelussa. Ei ole mitenkään mahdollista viedä minulta oikeutta osallistua tänne täysistuntoon. Tämän haluan, että sanotte puhemies Schulzille, että teidän pitää saada valiokuntien puheenjohtajat ymmärtämään, että tämä on täysistuntoviikko eikä mikään valiokuntien äänestysviikko. Äänestykset voidaan hoitaa muilla viikoilla Brysselissä. Kiitos. Kiitokset. Me kirjamme ylös huomionne ja välitämme ne puhemies Schulzille. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Silva Pereira arvoisa puhemies. Ennen kaikkea haluaisin sanoa, että kannatan tämän sopimuksen solmista EUn ja Vietnamin välillä. Se on askel eteenpäin n suhteissa Kaakkois-Aasian maiden kanssa. Lisäksi se on ensimmäinen sopimus, tämänkaltainen sopimus uuden sukupolven kehittyvien maiden kanssa. Ja sellaisena toimii vertailukohtana muille sopimukselle asiamaiden kanssa. Tämä sopimus sinänsä kuitenkaan ei ole lopullinen päämäärä, vaan kauppasopimusten Euroopan unionissa täytyy hyödyttää sekä kauppaa että niiden täytyy viedä eteenpäin ihmisoikeuksia ja eurooppalaisia arvoja. On hyviä syitä sille, miksi olemme huolissamme ihmisoikeuksien kunnioittamisesta Vietnamissa, varsinkin kun puhutaan ilmaisuvapaudesta. Tässä parlamentissa olemme vaatineet sitä, että komissio soveltaa ehdollisuutta kauppasopimuksiinsa. Ja haluaisinkin nyt kysyä komissiolta, minkä näköisiä edistysaskelia ihmisoikeuskysymyksissä on saatu nähdä viettämissä kauppaneuvotteluiden aloittamisen jälkeen? Ja mitä voidaan oppia tästä prosessista? Uskoko komissio, että tämä kauppasopimus Vietnamin kanssa noudattaa ehdollisuusperiaatetta ihmisoikeuskysymyksissä kauppa-alalla. Kiitokset sitten Saharille yksi minuutti. Předsedající, paní komisařko, eh, dovolte... Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Minä olen Inta-valikunnan pysyvä esittelijä Vietnamin kauppasopimukseen liittyen. Minä en pitänyt hyvänä sitä, että esitetään tämä suullinen kysymys ja käydään keskustelu täysistunnossa, mutta minä jäin vähemmistön valiokunnassa ja toimin valiokunnan päätöksen mukaisesti. Minusta tämän kauppasopimuksen neuvottelussa kiinnitettiin paljon huomiota ihmisoikeuksiin ja mielestäni sieltä löytyvät sitoumukset ovat riitä ja varmasti Vietnam todellakin niitä noudattaa ja meidän myös valvottava sitä, miten sopimus pannaan täytäntöön. Nyt meidän pitää keskittyä sopimuksen loppuun saattamiseen. Ja hienoa, että ensi viikolla on symbolinen allekirjoitus tilaisuus ja sitten lopuksi sanoisin, että olen myös tyytyväinen siihen, että olemme saaneet aikaiseksi Vietnamin ystävien ryhmän tänne Euroopan parlamenttiin. Ja siellä ovat edustettuna kaikki poliittiset ryhmät. Tämä on aivan ainutlaatuista. Toivottavasti tämä edesauttaa ratifiointia. Thank you. Kiitokset edustaja Kil puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, minä pidän tätä vapaakauppasopimusta erittäin tervetulleena. Se on hyvin lupaava, kun ajatellaan TPPtä, hyvää EUlle eh, e ja myös Vietnamille, mutta kaikki hyvä toteutuu vain, jos ryhdytään toimiin myönteisen vahvistamiseksi, kielteisen heikentämiseksi. Juuri kun ajatellaan ihmisoikeuksia, Vietnamilla on merkittäviä haasteita, ajatellaan vaikkapa AY-liikkeen mm, vahvistamista tai poliittisia vankeja. Nyt tarvittaisiin todellista ihmisoikeusvaikutusarviota. Me ymmärrämme toimintasuunnitelman ja ratkaisujen etsimisen. Ilmeistä myös on se, että tavanomainen eri välineiden yhteispeli ei riitä. Ne ovat puutteellisia nämä välineet ja sen me kaikki jo tiedämmekin mutta voidaanko vain sokeasti e, jatkaa samalla vanhalla tiellä tämän kaikkein pisimmälle viedyn vapakauppasopimuksen kanssa, joka kehittyvän maan kanssa on ylipäätään tehty. Ja kyllä se niin on, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen e, piiriin hän kuuluu myös ilmoitusjärjestelmä komission sekä parlamentin välillä siitä, miten tilanne on parantunut kentällä. Nyt ei ole hyvä aika, oikea aika osoittaa Vietnamin hallitusta sormella tai vesittää vapaakauppasopimusta. Nyt on aika todeta, että tulee luoda hyvä pohja pitkäaikaisille strategisille suhteille tärkeän kumppanimme kanssa, kumppani, joka on hyvin tärkeä tuolla alueella. Kiitos. Kiitokset. Minulla on nyt seitsemän muuta puheenvuoropyyntöä. Minä myönnän nämä puheenvuorot. Pyydän kuitenkin, että kunnioitatte minuutin puheaikaa kukin. Ensimmäisenä edustaja Bokovic, yksi minuutti. Fala, človekove pravice so proces in osnova za to da lahko ljudje živijo človekove pravice da Kiitos. Niin kyseessä myös pohja sille, että ihmisillä ei olisi nälkä, että heillä olisi vaatteita, että he voivat kouluttautua. Me tarvitsemme tämän tyyppistä kauppasopimusta, sellaista, sellaista sopimusta, joka siis antaa ihmisarvon vietnamilaisille. Ja varmasti tämän sopimuksen myötä myös itse vietnamilaiset voivat olla vaativampia ihmisoikeuksien suhteen. Jotkut ovat sitä mieltä, että se voidaan muuttaa yhdessä yössä tällaisessa maassa, joka ei ole niin kovin pitkälle kehittynyt. No, pyydän heitä vähän miettimään Euroopan historiaa tai sitä, mitä Irakissa tai Libyassa tai Syyriassa on tapahtunut. miten näissä maissa kohdellaan ihmisoikeuksia, oikeutta elämään, ei asia yhdessä, jossa muutu, vaan ihmisoikeudet ovat kokonainen prosessi. Edustaja Caputo. E Kiitoksia, hyvä puhemies. Kahden ja puolen vuoden intensiivisten neuvotteluiden jälkeen EU ja Vietnam ovat periaatteessa sopineet vapakauppasopimuksesta, mikä mahdollistaa sen, että yhden asian kaikkein dynaamisimman talouden kanssa voimme lisätä kaupanvaihtoamme, mistä on hyötyä molemmille talouksille. Siitä huolimatta olemme kovin huolissamme ihmisoikeusrikkomuksista. 24 itsenäistä järjestöä, useimmat kansalaisjärjestöt, yhteiskunnan edustajia ovat tehneet kertomuksen, jossa kiinnitetään huomiomme ihmisoikeusrikkomuksiin viettämissä vuonna 2014. Se asiakirja sisältää esimerkiksi uskonnonvapauskohdan. Ja sopimuksessa on sitova lauseke, jossa sanotaan, että jos näitä ihmisoikeuksia vakavasti rikotaan, niin sopimus keskeytetään. Meidän komission täytyy varmistautua, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja että sopimuksen sisältöä kunnioitetaan. Meidän täytyy varmistautua siitä, että ihmisoikeustilannetta parannetaan. Kiitoksia ja Marjas yksi minuutti. Kiitos rouva puhemies. Tämä sopimus, joka on saatet, jonka neuvottelut päättyivät elokuussa, vapauttaa tavarakaupan tulleilta ja investoinneilta. Ja tässä tarkoitus on nyt sitten tätä kautta nostaa EUn BKT kahdella prosentilla. Samoin on tarkoitus käydä rakenteellista ihmisoikeusvuoropuhelua. Tämä tulee olemaan pohjana tulevillekin vapaakauppasopimuksille. Tosin tässä ei ole minkäännäköistä lauseketta ihmisoikeusrikkomuksista, joita Vietnamissa tapahtuu. Ja kun ajatellaan tulevia sopimuksia, kuten TTIP, niin tässä pyritään lähinnä siihen, että monikansalliset yritykset kasvattavat voittoja entisestään ja pienet yritykset kärsivät. Ihmisoikeuksia tulisi kunnioittaa. Kiitoksia. Sitten edustaja Jakutsic. Predsjedavajuća, čude me argumenti... Kiitos puhemies. Olen yllättynyt joistain kollegoiden argumenteista. Täällä puhutaan siitä, että ei tarvita tällaista sopimusta Vietnamin kanssa. Ihmis oikeusrikkomusten takia. Kyllä me tiedämme tilanteen, mutta nämä kollegat puhuvat myös siitä, että ei tarvitse viedä demokratiamme muualle eikä painostaa muita mihinkään suuntaan. Minä olen kuitenkin eri mieltä tästä. Tämähän osoittaa sitä, että EU haluaa torjua köyhyyttä. Vietnam on yksi maailman köyhimmistä maista ja siksi minä tuen tämän sopimuksen allekirjoittamista, koska köyhyyden torjuminen on yksi suurimpia Euroopan unionin taistoja, siksi voin tukea teitä. Seuraavaksi edustaja Zogor, yksi minuutti. Thank you. Kiitos. Euroopan unioni on nytkin perustunut siihen, että huomioidaan ihmisoikeudet, mutta kuitenkin kun tehdään yhteistyötä kolmensimmäinen kanssa, pitäisi lähteä samoista ajatuksista. Emme voi olla kuitenkaan sokeita idealisteja sanoa, että emme tee yhteistyötä tiettyjen alueiden tai maiden kanssa, jos siellä ei olla EUn tasolla ihmisoikeuksissa. Ei saa unohtaa, että mekään emme aina ole esimerkillisiä ihmisoikeus, erityisesti vähemmistön oikeuksien alalla. Euroopan unionin eh, instituutiot eivät tälle voi mitään, eivät myöskään kolmansien maiden kohdalla. Ja meidän pitää muistaa, että jos toimimme näin, niin meidän uskottavuutemme kärsii. Kiitos. One minute. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti. Äh, Fonsliikka. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ladies and gentlemen. Kiitoksia, hyvä puhemies. Olen aivan samaa mieltä siinä, että meidän täytyy varmistautua siitä, että ihmisoikeudet ja siihen liittyvät kysymykset ovat komission puolelta otettu oikein esille silloin, kun on neuvottu vapakauppasopimusta Vietnamin kanssa. Koetaan huomioon ne huolenaiheet, joita meillä on ihmisoikeustilanteesta Vietnamissa, varsinkin kun puhutaan ilmaisuvapaudesta, kokoontumisvapaudesta, ilmaisuvapaudesta, uskonnonvapaudesta ja niin poispäin, niin käsittääkseni komission tulisi valvoa ihmisoikeuskehitystä Vietnamissa paremmin ja pyrkiä hyödyntämään myös kokemuksia riippumattomasta kansalaisyhteiskunnasta. Tuen neuvotteluita ja sopimukset ovat osoittaneet, että niillä on mahdollisuus taata talouskasvua ja luoda työpaikkoja molemmin puolin. On tärkeää kuitenkin, että komissio ottaa esille vapaakaupan ja ihmisoikeuden väliset suhteet ja pyrkii parantamaan tilannetta mukaan lukien uutta kauppapolitiikkaa, jota aikoo esittää. Sorry, for one minute. Sitten Mikolasic, yksi minuutti. Thank you, Madam Chair. No. Kiitos, puhemies, komission jäsen. Kun ajatellaan tätä yhteyttä, yhteistyösopimukseen, niin tämä voisi olla esimerkki sille, miten EU uusilta kauppakumppaneiltaan voi vaatia ihmisoikeuksien kunnioittamista. On aivan keskeisen tärkeää katsoa muun muassa myös vammaisten oikeuksia. Tai kun ajatellaan kokoontumisvapautta, puutetta, eh, sen puutetta. Samoin Vietnamissa ei ole vapaata AY-liikettä. Aiemminhan maassa eri uskontokunnat elivät rauhaisaa rinnakkaiseloa. Eh, kyllä komission pitäisi olla johdonmukaisempi, kun se kauppa eh, sopimuksia tekee ja sen pitäisi painostaa kumppaneita ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta. Kiitokset ja nyt komission jäsen saa vastata. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Kauppa sellaisenaan ei pelkästään voi ratkaista kaikkia ihmisoikeuskysymyksiä maailmassa, mutta siitä voi olla hyötyä, kun pyritään parantamaan ihmisoikeustilannetta ja viedä eteenpäin kestävää kehitystä. Tähän olemme sitoutuneita sopimuksissamme ja varsinkin tässä, josta nyt tänä iltana keskustelemme, eli sopimuksesta Vietnamin kanssa. Kaikki ymmärtävät, että ihmisoikeuskysymyksissä on vakavia ongelmia Vietnamissa. Olette luettelut niistä monia, niitä, ne ovat olemassa, ne ovat vakavia. Ja siitä syystä meidän täytyy niihin pureutua yhdessä. Teemme yhteistyötä Vietnamin viranomaisten kanssa, jotain parannuksia on saatu aikaiseksi, mutta vaikuttaa siltä, että viranomaiset haluavat olla yhteistyössä meidän kanssamme. Siitä syystä meillä on juridinen yhteys vapaakauppasopimuksen ja kumppanuussopimuksen välillä. Me teemme väliarvioita, varsinkin tarkastelemme ihmisoikeustilannetta. Meillä on ihmisoikeusvuoropuhelu, jota viedään eteenpäin. Kokous pidetään pari viikon kuluttua uudelleen tästä aiheesta ja aiomme myöskin luoda tällaisia neuvoantavia ryhmiä kansallisyhteiskunnan kanssa, jotta voidaan valvoa tilannetta kentällä olevien ihmisten kanssa. Ja jotta voimme selventää kaikkea tätä, aiomme tähän, tämän vuoden lopun mennessä julkaista tapauskohtaisen komission asiakirjan, jossa selvennetään sitä, millä tavalla vapakauppasopimuksen ja neuvotellut sopimukset vapakauppasopimuksessa ovat mukana edesauttamassa ihmisoikeustilannetta ja selventämässä niitä erityistoimenpiteitä, joita otamme käyttöön ja millä tavalla ihmisoikeustilannetta sitten arvioidaan, kun sopimus on tullut voimaan. Kaikki tämä on tietysti julkista ja avointa, joten voitte sitä seurata ja olla mukana tuossa vuoropuhelussa. Meillä on ehdollisuus kaikissa sopimuksissamme silloin, kun sopimuksen rikotaan, mutta haluamme silloin, kun on mahdollista, työskennellä sitoumuksen kautta ja luoda foorumeita vuoropuhelulla, jotta näemme, että voimmeko päästä lopputuloksen saada paremman tuloksen aikaiseksi. Jos sopimusta ei saada Vietnamin kanssa, niin silloin sanomme ei kaikille näille foorumeille ja en usko, että se voimaannuttaa Vietnamin kansaa. Tämä sopimus viedään loppuun ensi viikolla. Hyvin pian sen jälkeen se julkaistaan, jotta te voitte nähdä sen, jotta voitte lukea sen, jotta voitte tehdä omat arviointinne. Ja sitten koko tämä käännös ja juridinen hieno verittely kestää jonkun aikaa. Meillä on riittävästi aikaa sitten keskustella asiasta ja komissio on luonnollisestikin valmis menemään tähän vuoropuhelun kanssa. Ne voin pakuttaa teille jälleen kerran sen, että me otamme huomioon kaikkien eri kumppaniemme näkökohdat ja olemme valmiita myöskin hyväksymään teidän näkemyksenne ja käymään vuoropuhelua teidän kanssanne. Kiitoksia kovasti.